Minua kiinnostaa valtameret, merialueet ja kalastuselinkeino ja teen kaikkeni, <clears throat> että nämä tulevat tarkkaan huomioon otetuiksi ähm, tuossa äh, vihreässä ohjelmassa, koska vihreä ilman sinistä äh, on vain keltaista. Ja sitten äh, tässä valmistelemme nyt vuoden 2050 asti ulottuvaa 2000 biodiversiteetti strategiaa ja odotan innolla tätä huomenna hyväksyttävää päätöslauselmaa. Ja tämä sitten osoittaa, kuinka biodiversiteetti saadaan, tai se strategia saadaan nyt käyntiin tulevien viikkojen aikana. Kiitos kaikille. Kiitos komissaari Sinkevicius. Ja sitten vielä lopuksi me tosiaan kuusi ryhmää tämän otti esille ja tämän biodiversiteettisopimuksen COP15 kokous Kunmin 2020. Tästä äänestetään huomenna. Ja seuraava kohta esityslistalla on Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2018 ja tässäkin kohtaan haluan muistuttaa, että sähköisen järjestelmän kautta voidaan pyytää sitten puheenvuoroa Catch menettelyssä ja sitten äh, näitä sinisiä kortteja voidaan sitä kautta pyytää. Ja sitten ensiksi annan puheenvuoron esittelijä Peter Jaarille neljäksi minuutiksi. Kiitos arvoisa puhemies. Tällä viikolla olemme hyvin tarkkaan keskustelleet siitä, että Euroopan toimielinten ja elinten pitäisi olla lähempänä kansalaisia. Halutaan perustaa tällainen Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi, jossa kansalaiset saavat sanansa sanotuksi, kuinka EUta pitäisi kehittää demokraattisempaan ja avoimempaan suuntaan. Tämä on hyvä, mutta älkäämme unohtako Euroopan oikeusasiamiestä. Euroopan oikeusasiamies on juuri sellainen instituutio, joka on lähellä kansalaisia. Ja tämän lähemmäksi kansalaisia ei EUn tasolla yksinkertaisesti pääse. Oikeusasiamies on suora yhteys kansalaisiin. Hänen voidaan ottaa suoraan yhteyttä, hänelle voidaan kirjoittaa ja voidaan jopa mennä ihan tapaamaankin Euroopan oikeusasiamiestä. Ja oikeusasiamiehen tehtävä on nimenomaan palvella Euroopan kansalaisia, eikä neuvostoa tai komissioa tai edes Euroopan parlamenttia tietenkään. Ja tämä tarkoittaa sitä, että oikeusasiamies joutuu sitten välillä vähän kantel- tai torumaan toimielimiä ja elimiä niiden toiminnasta ja samaan aikaan pitää harjoittaa sitten tehokasta ja hyvää yhteistyötä. Haluaisin Emily O'Reillya kiittää hyvästä yhteistyöstä, rakentavasta otteesta. Hän on hyvin pystynyt tasapainottelemaan näiden eri intressien välillä. Hän on ottanut hyvin kansalaisten näkökohdat huomioon. Kysehän on juuri siitä, että tällä tavoin voidaan parantaa Euroopan hallinnon laatua ja tuoda sitten toimielimiä elimiä lähemmäksi kansalaisia ja saada kansalaisten toiveet täytettyä. Ja haluaisin myös O'Reillya kiittää avoimuudesta. Hän on erittäin aktiivisesti tehnyt yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Ja toisaalta sitten neuvoston suuntaan hän ei ehkä ole ollut niin su- suosittu. Ja kaikkihan tiedämme, mitä on tässä viime aikoina tapahtunut ja tämä Tämä vuosikertomus juuri osoittaa, mitä tässä on nyt tehty viime vuoden aikana. Ja tässä todellakin, kuten kertomuksesta ilmenee, niin parlamentti ja oikeusasiamies on neuvostolta vaatinut suurempaa avoimuutta ja sitä mekin vaadimme. Ja tässä on tarkoitus, että kansalaiset pääsevät paremmin käsiksi asiakirjoihin ja päätökseen tekoon. Me vaadimme, että Eurooppa EUn neuvosto ottaa tästä opiksi, että neuvosto ei ole tällainen diplomaattinen foorumi, jossa suljettujen ovien takana käydään salaisia keskusteluja, vaan että se on osa parlamentaarista demokratiaa ja sen voiman käyttöä. Minä olen iloinen, että olen voinut olla mukana laatimassa tätä oikeusasiamiehen äh, vuosikertomusta. Haluan kiittää koko työryhmää. Olemme tehneet hyvän vuosikertomuksen ja on hyvä, että tässä emme tehneet tästä kertomuksesta niin poliittista luonteeltaan, että se sitten saikin aika paljon paljon sitten ääniä taakseen, laajaa kannatusta 28 puolesta ja niin edespäin. Ja tämä laaja kertomukselle annettu tuki osoittaa sen, että Oikeusasiamieskin nauttii laajaa kannatusta täällä Euroopan parlamentissa ja toivon, että oikeusasiamies jatkaa tällä hyvällä linjalla. Kiitos kollega Jaar. Ja seuraavaksi sitten oikeusasiamies Rova O'Reilly. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia puhemies. Hyvää iltaa kaikille. Kiitän herra Jaaria ja varjoesittelijöitä teidän tekemästänne työstä mietinnössä. On aina suuri ilo esitellä vuosikertomus oikeusasiamiehen toimistosta parlamentille, mutta tämä vuosi on erityisen merkittävä, koska esittelen työtäni uudelle parlamentille, jossa on monia uusia jäseniä. Neljä kuukautta sitten osoitte luottamusta minun suhteen ja äh, nyt valittiin toiselle kaudelle. Olen iloinen ja kiitollinen tästä luottamuksesta. Aion toimia odotusten mukaisesti. Olen myös tyytyväinen, että komissaari Seskovits on paikalla keskustelussa. Tämä tapahtuu aivan komission uuden kauden alussa ja toivotan teille kaikkea hyvää tässä tärkeässä työssä, jota teette kaikkien eteen Euroopassa, mutta myös rajojen ulkopuolella tästä hyödytään. Oikeusasiamiehenä olen siltana kansalaisten ja EUn hallinnon välillä ja kun valituksia, kanteita tehdään, niin tulla yksilöiltä, kansalaisyhteiskunnan järjestöiltä, journalisteilta ja usein myös parlamentin jäseniltä tulee näitä kanteita. Me emme sovella vain EU-oikeutta analyyseissamme, vaan myös hyvän hallinnon periaatteita. Pyrimme löytämään oikeuksien ratkaisun kansalaisille, jotka usein ovat häm- hämillään te- byrokraattisuudesta ja EU-hallinnon etäisyydestä. Me emme ole asiantuntija, mutta yritämme luoda yhteiset mahdollisuudet usein voimattomien kanteenesittäjien ja instituutioiden vallan välillä. Kantoja tuli paljon enemmän vuonna 2018 ja tämä jatkui myös vuonna 2019 tämä ei johdu siitä, että EUn hallinto on laskenut standardejaan, vaan siitä johtuen, että paljon enemmän ihmisiä tulee tietoiseksi minun toimistoni työstä ja tietää, mitä se on saavuttanut ja mitä se voi saavuttaa. Olen kiitollinen EU-toimielimille, virastoille ja muille tahoille niiden yhteistyöstä tässä työssä. Suuri enemmistö tapauksista käsitellään vahvassa yhteistyön hengessä hallinnon kanssa ja se onkin tärkeä asia ottaa esille ja tunnustaa. Kyllä korostan ongelmia, koska se on minun työtäni, mutta näen myös paljon hyvää työtä, jota EU-viranomaiset tekee ja haluan sen julkisesti tunnustaa ja voidaan osoittaa hyviä esimerkkejä tästä työstä ja jakaa hyviä käytäntöjä eri hallintojen kesken. Niin kuten aikaisempina vuosina vastuuvelvollisuus ja avoimuus, jotka ovat olleet suurin osa työ, toimiston tekemää työtä. Vuonna 2018 käytiin yhtä oikeusasiamiehen harvoin käytettävää välinettä antaa erityisraportti Euroopan parlamentille. Tämä oli vasta toinen kerta, kun olen näin tehnyt kun minut, sen jälkeen, kun minut valittiin oikeusmieheksi vuonna 2013, kerroin parlamentille, että tätä välintä pitäisi käyttää varsin harvoin ja aivan erityisen vakavissa tapauksissa vain, kun toimielin ei toimi suosituksemme mukaisesti. Tämä erityisraportti koski tutkimusta koskien neuvoston vastuuvelvollisuutta EU:ssa. Aivan erityisesti siitä, että puuttui avoimuutta lainsäädäntöprosesseista, kun keskusteltiin ja muutettiin EU-lainsäädäntöä suurella yleisöllä on oikeus tietää, miten heidän hallituksensa osallistuvat tähän EU-lainsäädännön muokkaamiseen. Ilman tätä oikeutta ja sen harjoittamista pelkkä Brysselin kulttuuri vain jatkuu ja hallinnolliset ministerit peittelevät omaa rooliaan lainsäädännössä, joka sitten vaikuttaa kuitenkin lakina kansalaisen. Olen tyytyväisen, että sain valtavasti tukea täysistunnolta koskien ehdotuksia, niin nämä suositukset ovat saaneet jonkin verran vastustustakin suuremmista jäsenvaltioista. Olen kuitenkin tyytyväinen, että yhä enemmän hallituksia neuvostossa on, jotka julkisesti ovat ilmaisseet tukensa tällaisille muutoksille. Tällä hetkellä Kymmenen jäsenvaltiota on tässä mukana. Ja toivon, että tämänhetkinen puheenjohtajavaltio ja seuraava Saksa puheenjohtajavaltiona jatkavat tämän asian käsittelyä. Se on tärkeää Euroopan demokratialle ja legitimiydelle. Oikeusasiamiehenä koordinoin myös eurooppalaista oikeusasiamiesverkostoa, jossa on 96 virastoa ja 36 Euroopasta maata. Ja Euroopan parlamentin vetomusvalikon on myös jäsen. Huhtikuussa pidettiin se, missä Barnier oli siellä pääpuhujana, ja olen hyvin kiitollinen todella ammattimaista tuoselta parlamentti on antanut, jota tämä tilaisuus oli niin onnistunut. Arvoisat parlamentin jäsenet, uuden viisivuotiskauden alussa oikeusasiamiehen kannattaa pohtia, mikä virastolla pitäisi olla ajatellen EUn rakennetta – vuoden 2022 jälkeen. Rova von der Leyen ja komissio tulee olemaan geopoliittinen komissio ja on enemmän mukana maahanmuuttokysymys ulkopolitiikassa, puolustusyhteistyössä ja puuttuu globaaliin ilmastokriisiin monien EU-virastojen kanssa. Ja valvovat, tätä työtä. Parlamentti tulee varmistamaan demokraattisen valvonnan myös ja oikeusasiamiehen pitää myös valvoa EU-hallinnon toimia se on enemmän konkreettinen toiminnassa kuin aikaisemmin. Onko se Frontexista, joka koordinoi paluumuuttoja maahanmuuttajien kohdalla tai turvapaikanhakijoista äh, Kreikan saarella, tai sitten puolustusvirasto EUssa, joka pyrkii miettimään, mikä uutta teknologiaa tarvitaan uusilla, uusilla taistelukentillä. EU muuttuu ja siksi myös oikeusasiamiehen pitää sopeutua, jotta pysytään muutosten vauhdissa. Kuitenkin todellisuutta on, että virasto koostuu alle 70 virasta. Me saamme valtavan paljon kanteluita ja käsittelemme yhä enemmän monimutkaisia tapauksia. Se, että puuttuu resursseja viraston toimistossa, niin sen jo parlamentti on tunnustanut vuosittaisessa budjettiprosessissa ja samassa kun tarkastellaan uudellaan ohjesääntöä oikeus, oikeusasiamiehen kohdalla. On hyvä, että tästä keskustellaan vielä enemmän ja vielä kattamalla tavalla ja aivan erityisesti komission neuvoston kanssa tästä pitää puhua ja toivottavasti voimme löytää so, yhdessä sovitun tien eteenpäin. Tämä palvelee kaikkia, että oikeusasiamiehellä on tarvittavat resurssit tälle vuosituhannelle. Meidän pitää pystyä täyttämään rooliamme perussopimusten lainsäädäntö mukaisesti ja täyttää kansalaisten odotukset tässä uudessa geopoliittisessa maailmassa. Kiitoksia huomiostanne. Kiitos, rouva O'Reilly. Seuraavaksi komissaari Sefcovic. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, arvoisa oikeusasiamies, minulla on ilo olla paikalla tänä iltana keskustelemassa kanssanne vuosikertomuksesta 2018, joka koskee oikeusasiamiehen toimintaa. Tämä tulee vetomusvaliokunnasta. Peter Jaari, haluan kiittää koordinaattoreita ja kaikkia jäseniä, jäseniä, jotka ovat olleet mukana tässä tärkeässä työssä. Vuosikertomus käsittelee kaikkia toimielimiä, virastoja ja elimiä, ja niitä kysymyksiä, jotka ovat olleet merkittäviä kyseisen vuoden aikana. Komission osalta haluaisin vakuuttaa teille, että komissio on sitoutunut varmistamaan hyvän hallinnon suhteissamme kansalaisiin, järjestöihin ja yrityksiin, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Tämä on keskeinen osa työtämme ja pidämme hyvin tärkeänä näiden suhteiden laatua. Komissio pitää riippumattomuutta, vastuullista tilivelvollisuutta ja avoimuutta hyvin tärkeänä ja haluaa hyvän hallinnon ja kansalaisen oikeudet käytäntöön niin, että huoneelle hallinnolle ei anneta tilaa. Vuosikertomus oikeusasiamieheltä on oleellisen tärkeä. Kaksi kolmas osaa 58 prosenttia, tuhannet tutkimukset liittyvät nimenomaan Euroopan komissioon. Meillä on kaikista suorin yhteys hallinnollisesti kansalaisten kanssa. Oikeusasiamiehen ehdotuksista kolme neljäsosa koskee joka vuosi meitä. Kyse on parannusehdotuksista ja suosituksesta. Usein kyse on suosituksista, joissa ehdotetaan ratkaisuja tai parannusehdotuksia joko komission suuntaan ja sitten loppujen lopuksi yleensä tässä sopu löytyy lopuksi. Vain noin 6 prosenttia tutkimuksesta tällä hetkellä päätyy siihen toteamukseen, että hallinto on ollut huonoa. Oikeusasiamies tekee perusteellisia tutkimuksia ja yleensä tutkimus päättyy siihen, että ei havaita tapahtuneen huonoa hallintoa komissiossa koska tällaista ei ole tapahtunut, taikka sitten on muutoin löytynyt tyydyttävä loppuratkaisu. Komission hyvän hallinnon korkeat standardit ovat myös olleet esillä kun myönnettiin hyvän hallinnon palkinto oikeusasiamiehen toimesta. 2019 voitimme tässä palkinnon. Otettiin huomioon ne suorat myönteiset vaikutukset, joita toiminnallamme toimillallamme on ollut kansalaisiin Euroopassa ja laajemminkin. Olemme käsitelleet muun muassa äh, kertakäyttömuovia ja muovijätteitä. Sitten on erilaisia alakategorioita. Komissio tietää, että meidän on jatkettava edelleenkin työtämme, jotta parannamme toimintaa ja korjaamme mahdolliset puutteet. Tämän takia komissio jatkaa sitä hyvin rakentavaa suhdetta, jonka olemme rakentaneet vuosien varrella oikeusasiamiehen kanssa. Ennen kaikkea niin, että kansalainen tästä voi hyötyä ja myös muut asianosaiset. Arvoisa puhemies, kuuntelen mielelläni tämän illan keskustelun jäsenten kanssa ja kiitän teitä jo nyt huomiostanne. Kiitos. Kiitos komissaari Sefkovits ja sitten kollega Teres, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Domnule komissar, domnul O'Reilly. Arvoisa komissaari, rouva O'Reilly. Minä olen varjoesittelijä tässä asiassa ja voin kertoa, että on, oli ilo kirjoittaa tällainen toimintakertomus, kun nyt meillä on niin aktiivinen ja tehokas oikeusasiamies. Ja minä olin tosiaan varjoesittelijä ryhmäni puolesta ja minä olin todella vaikuttunut rouva O'Reillyn toiminnasta. Hän on väsymättä puolustanut Euroopan kansalaisten oikeuksia useita toimielimiä elimiä vastaan. Ja tämä tietysti ilmeni siinä, että hänet valittiin toiselle kaudelle. Vastuuvelvollisuus, avoimuus, pääsy asiakirjoihin, tiedon saatavuus, nämä ovat niitä asioita, joiden parissa Rova O'Reilly on tehnyt valtavasti työtä. Hän on löytänyt hyviä ratkaisuja ja me olemme saaneet hyviä ehdotuksia, miten avoimuutta voitaisiin parantaa EUn toimielimissä ja elimissä. Nimittäin avoimuushan on oikeusvaltion periaatteen kulmakivi. Ja on, olisi hyvä, että O'Reillyn äh, ehdotukset otettaisiin tässä huomioon. Vuonna 2018 O'Reilly puolusti kansalaisten oikeuksia e, esimerkiksi Junckerin komission korkeimpia virkamiehiä vastaan ja ilmeni, että komissio oli räikeästi rikkonut sääntöjä Selmajerin tapauksessa. Ja, ja Tätähän voidaan kutsua aivan lahjonnaksi, kuten missä tahansa muualla paitsi EU-ssa olisi tehty ja ihmiset joutuisivat oikeuden eteen. On hyvä, että meillä on tänä päivänä sellainen komissaari, joka tulee kuuntelemaan tätä keskustelua, mutta monet komission jäsenet tai komission virkamiehet eivät välitä lahjonnasta tai, tai, tai muustakaan epäkelvosta hallinnosta, kun he itse rikkovat sääntöjä. On hyvä, että Rouva O'Reilly on järkähtämättä ja määrätietoisesti äh, kitkenyt lahjontaa ja muuta epäasiallista menettelyä komissiossa ja me PETI-valiokunnassa ja muussa, muissakin parlamentin elimissä tuemme täysin Rouva O'Reillyn hyvää työtä. Kiitos kollega Teres. Ja seuraavaksi edustaja Tom, äh, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja puhemies, hyvät kollegat, oikeusasiamies, en halua toistaa, mitä on sanottu jo, tai haluaisin kyllä, mutta aikaa ei ole, joten en tee näin. Emily Riley on tehnyt erinomaista työtä ja onnittelut tästä uudelleen, uudelleen valinnasta tietenkin, mutta tämä valinta on kuitenkin osoittanut, että oli menettelytapa ongelmia jonkin verran. Meidän tehtävämme vetomusvaliokunnassa on muuttaa, selventää valintaprosessia seuraavaksi kerraksi pitäisi toimia niiden periaatteiden mukaisesti, joka edustaa oikeus- tai oikeusasemies edustaa, tarvitsee olla säännöt kampanjoinnissa. Tämä oli hiukan likaista kampanjointia välillä ja tietysti me tarvitsemme varsin selkeät säännöt, jotta ehdokkaat, jotka toimivat sääntöjen mukaisesti, että he joudu haavoittuvaiseen asemaan. Ja sen jälkeen, kun tämä mietintö huomenna hyväksytään – Tarvitsemme myös tulevaisuuden näkemystä. Olen samaa mieltä siitä, mitä kollega EPPstä ja SD-ryhmästä sanoivat asiasta, mutta haluaisin vielä korostaa yhtä asiaa. Vieläkin on joitakin asioita, jotka pitää tehdä, mitä tulee hyvän hallintotapaan EU-toimielimissä ja menettelytapa komission vastauksen takana on yksi tällainen, mitä, mitä tulee kansalaisten kanteluihin, mahdollisista rikkomuksista komission suuntaan, niin komissio pyytää kansalaisten viranomaisilta asiasta kysyvät, rikkovatko lakia, ja tietysti vastaus silloin aina ei. Tässä on kiinnostavaa se, että komissio on normaalisti yleensä tyytyväinen tähän vastaukseen, ja sitten saadaan vastaus komissio, että ei tämä rikkomus ole tapahtunut, ei mitään ongelmaa ole. Tämä tarkoittaa sitä, että silloin emme seiso valittavan kansalaisen puolella, joka käy taistoa Euroopasta byrokratiaa vastaan. Tämä pitää muuttaa ja sen pitää muuttua. Ja sama koskee kun yksittäisiä kanteluita käsitellään mahdollisista rikkomuksista. Prosessi ei ole avointa ja asiakirjat eivät ole saatavilla avoimesti ja se on iso, on hyvin vaikea niitä saada käsinsä. Haluaisin hiukan aktiivisempaa, avoimempaa toimintatapaa ja odotankin yhteistyötä tietenkin jatkossa oikeusasiamiehen kanssa, jotta voidaan ratkaista nämä ongelmat yhdessä. Kiitoksia. Kiitos kollega Tom. Sitten kollega Le Breton, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur le Kiitos puhemies Mielestäni unioni ei voi antaa moraaliläksytystä eh, näissä asioissa. Säännöt eh, ammatillisesta toiminnasta ovat varsin alkeelliset. Tämän osoittaa myös vuosikertomus 2018 oikeusasiamieheltä koskien keskuspankkia. Sivulla 9 todetaan, että komissio nimitti pääsihteeri Martin Selmayerin helmikuussa 2018. Tässä yhteydessä tuomitaan neljä huonon hallinnan, hallinnon tapahtumaa. Toimittiin ikään kuin hätätilanomaisesti ja sillä perusteltiin tätä kiireellistä toimintaa olemme tuominneet tämän toiminnan sekä juurivaliokunnassa että täällä täysistunnossa. 16 kuukautta vaadittiin ennen kuin Selmarajista päästiin. Tämän skandaalin seurauksena oikeusasiamies vaati, että yksityiskohtainen tutkinta käynnistetään, kun pääsihteeri nimitetään hänen kertomuksessaan hän toteaa, että komissio on kieltäytynyt tällaisesta menettelystä. Avoimuuden puute on edelleenkin todellisuutta. Sivulla 13 oikeusasiamies nostaa esille Euroopan keskuspankin ja aivan erityisesti sen pääjohtajan Mario Draghin. Hän on ollut perustanut niin sanotun 30 ryhmän yksityisen järjestön, jossa yksityiset pankit ovat edustettuina. Draghi on eh, pysynyt tämän ryhmän jäsenenä moitteista huolimatta. Tämä on huolestuttavaa. Eh, syntyy se eh, käsitys, että keskuspankki ei olekaan riippumaton erilaisista taloudellan toimijoista. Olen tuominnut tämän toistuvasti. Euroopan unionissa on avoimuuden ja etikan puute. Kiitos kollega Le Breton ja sitten kollega Slotowski, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Rouva O'Reilly, arvoisa komissaari, minä haluaisin onnitella oikeusasiamies O'Reillya uudelleen valinnasta. Tämä oli oikein hyvä uutinen ja se osoittaa, että olette te nyt hyvää työtä. Ja tämä ilmenee myös vuosikertomuksesta viime vuodelta. Tämä osoittaa, että oikeusasiamies tekee todella hyvää työtä. ECR tukee tätä raporttia äänestämisen puolesta, mutta tietysti nyt kun alkaa uusi virkakausi, niin on hyvä asia kääntää katseet, hyvä hetki kääntää katseet tulevaisuuteen. Ja selkeyden ja avoimuuden puute vaivaa trilogimenettelyä. Nimittäin trilogimenettely on kääntymässä itseään vastaan. Siitä tulee oman menettelynsä irvikuva. Jos ajatellaan vaikkapa, miten liikkuvuuspakettia on käsitelty, minä olen tässä ollut mukana ja olemme huomanneet, että avoimuuden puute oli vakavaa jo liikkuvuuspaketin alkumetreillä. Ja kehotankin, että oikeusasiamies tarkastelisi, miten liikkuvuuspakettia viedään eteenpäin. Kiitos. Kiitos kollega Slotowski Sitten Gorgulis, eh, puolitoista minuuttia seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitos, Puhemies, viime Euroopan vaalit osoittavat jälleen kerran, että puuttuu luottamusta EU-hun. Siksi on kiireellistä, että me ymmärrämme tämän viestin, jonka kansalaiset meille lähettävät ja tunnustamme, että meidän pitää yrittää enemmän. Yrittää enemmän, kovemmin, jotta saadaan toimielimistä täysin vastuuvelvollisia ja avoimia, jotta voimme taistella tehokkaasti mitä tahansa väärää hallintotapaa vastaan ja taata, että pidetään kiinni oikeusvaltioperiaatteesta. Se on ainoa tapa, että kaikki kansalaiset voivat voivat, voidaan voittaa puolelleen ja puoltavat EUn integraatiot. Ei riitä siksi, että avataan vain ovi, jota ihmiset voivat seurata, vaan meidän pitää toimia erittäin avoimesti. Toiseksi kansalaisten pitää saada lisää tietoa, olla Prosessissa aktiivisen toimijana avoimuus ei ole vain sitä, että kansalaiset saavat tietoa, mitä tämä kaikki tarkoittaa, vaan heidän pitää antaa tietoa yksinkertaisella, ymmärrettävällä tavalla, miten he voivat myös osallistua tehokkaasti kaikissa vaiheissa lainsäädäntöprosessia. Meillä on liittolainen tässä taistelussa, nimittäin oikeusasiamies Emily O'Reilly on jälleen kerran osoittanut, että on palvellut to- toimintaan todella omistautuneesti äh, neuvosto komission vetoon, älkää ohittako hänen merkitystään. Kiitoksia. Kiitos kollega Gorgulis. Seuraavaksi Furore, olkaa hyvä, yksi minuutti, puolitoista minuuttia. Grazie, president. Kiitos puhemies. Ennen kaikkea haluan onnitella oikeusasiamies O'Reilly ja hänen uudelleenvalinnastaan ja hänen työstään hyvän hallinnon puolesta. Haluan kiittää myös kollega Jaaria tästä mietintötyöstä. Pitkälti voin yhtyä hänen toteamuksiinsa, vaikkakin tämä kohta keskuspankista liittyy avoimuuteen ja erilaisiin päätöksentekomenettelyihin EU-ssa. Siihen voin en voi yhtyä. Tässä tekstissä kyse on suuren yleisön asiakirjojen saannesta eri toimielimistä. Näin voidaan taata avoimuus kaikille kansalaisille. Ikävä kyllä tämä oikeus on kuitenkin sääntöjen mukaan nyt rajattu. Ennen kaikkea ajattelen tässä asetusta 1049 vuodelta 2001, jonka määräykset ovat jo 20 vuoden takaa, eivätkä enää heijasta tämänhetkistä tilannetta juridisesti eikä muutenkaan institutionaalisesti sitten tätä asetusta pitäisi todellakin päivittää. Tässä on myönteisiä kappaleita, joissa todetaan, että meillä tulisi olla tiukemmat säännöt ja korkeammat standardit. Kollega Furore, teillä on vielä hetki aikaa, mutta pyydän, että älkääpä puhuko liian nopeasti. Nimittäin kyllä täällä pitää jonkinlaista nopeusrajoitusta noudattaa, nimittäin tulkit eivät pysty seuraamaan teidän puhenopeuttanne. Ja jos tulkit eivät tähän pysty, niin silloin Euroopan kansalaiset eivät voi seurata kaikilla kielillä, mitä te sanotte. Now you have to use the button again. Ja painakaa nappia uudelleen. Extra time. Ja saatte vähän lisää. Selvä. Niin, olen samaa mieltä siitä, että nyt tätä asetusta pitäisi uusia. Ja tässä on myös myönteisiä kappaleita, jotka nostavat esille sen, että tarvitaan tiukempia sääntöjä ja standardien oltava parempia niin, että vältetään tällaista pyöröovea ja taataan näin se, että integriteetti säilyy. Komission joka on von der Leyenin johdossa, täytyy suojautua huonolta hallinnolta. On saatava aikaiseksi hyviä sääntöjä. Tämän osoittavat sekä Selmajerin että Barroson tapaukset. Nämä eivät saa toistua. Täytyy nyt saada suunnanmuutos, jotta saamme hyvää hallintoa, avoimuutta ja moraalista integriteettiä. Kiitos kollega Furore. Tosiaan meillä on tietyt puheajat. Se on totta, mutta ei auta ollenkaan, että puhutaan niin nopeasti kuin pystytään, koska siitä ei jää mitään käteen. <clears throat> niin arvoisa kollega, ähm, Furore, te olette uusi täällä parlamentissa. Äh, kollega Evi tuntee tämän ongelman sama, samalla tavalla ja ehkä voisitte pyytää kollega Eviltä vähän neuvoa, miten näitä puheaikoja kannattaa käyttää. Sitten kollega Curtin Darling. Kiitos puhemies. EUn oikeusasiamies on tärkeässä roolissa eurooppalaisessa demokratiassa. Hän parantaa hallintoa ja varmistaa, että toimielimet toimivat eettisesti. Olin ilahtunut huomatessani, että Emily O'Reilly valittiin uudelle kaudelle joulukuussa. Emily sinä olet todella tehnyt todella työtä, olet kaikin keinoin avoimuuden puolella, avoimuuden esitaistelija sellaisena aikana, jolloin monet kansalaiset kyseenalaistavat koko EUn. Emily O'Reilly, sinun työsi on todella ollut arvokasta, on tärkeää avata avata päätöksentekomenettelyä kansalaisille. Tämä on minun viimeinen puheeni täällä parlamentissa Koillis-Englantia olen täällä urheasti edustanut. Tämä on ollut suuri ilo ja kunnia ja toivon, että joku toinen jonakin toisena päivänä en edustaa täällä minun kotiseutuani, mutta nyt me lähdemme pois parlamentissa. Haluan kiittää koko tiimiäni, Maksia ja Malcolmia ja muita. He ovat tehneet todella hyvää työtä vaikeina aikoina. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat minun kanssani töitä tehneet ja me voimme Englannin ja äh, Ison-Britannian valtuuskuntana sanoa vain onnea matkaan ja hyvää yötä. Thank you very much. Vielen Dank, Frau Kiitos kollega Curtin Darling. Kiitos edustaja Curtin Darling. Äh, ei ole minun tehtäväni oikeastaan puhua tästä asiasta puhemiehenä, mutta minuakin liikutti puheesi. Ja meillä on, meillä on äh, ystävyyskaupunki Koillis-Englannissa, Sehaimilla, minun kotikaupungillani, joten lähetämme lämpimät terveiset sinne. Sitten yksi minuutti, edustaja Vedren. President. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komissari, rouva oikeusasiamies, kiitän esittelijä hänen tekemästään työstä. Kansalaisten luottamus EU-hun käy suuremman avoimuuden kautta. Edistystä on saatu aikaan toimielimessä esimerkiksi kauppakysymyksessä. Komission pitää jatkossakin julkaista neuvotteluasiakirjoja ja neuvoston pitää julkistaa neuvotteluvaltaatit. Parannukset ovat mahdollisia, me olemme kaikki tämä korostaneet, ne ovat välttämättömiä. Neuvosto aivan erityisesti sen pitää taata suurempi avoimuus toiminnassaan. Meidän täytyy myös panna kaikki tarvomme siihen, että hyväksytään mahdollisimman nopeasti sopimus siitä, että voidaan toteuttaa avo- yhteistä avoimuusrekisteriä, joka on pakollinen ja juridisesti sitova koskien eh, edun, eh, intressien edustusta. Jos äänestetään kansalaiset, eh, kansalaisia meitä kohtaan, siksi niin voidaan taistella euroepäilyä vastaan. Siksi meidän pitää kaikkien vahvistaa strategiaa, jonka oikeusasiamies on aloittanut, ja voidaan lisätä tätä näkyvyyttä ja voitte luottaa tässä minun tukeeni. Kiiton. Kiitän. Kiitos kollega Vedren ja sitten puolitoista minuuttia kollega Evi. Presidente. Kiitos puhemies. Ennen kaikkea minäkin haluan onnitella oikeusasiamies O'Reillya hänen uudelleenvalintansa johdosta ja hänen työnsä on kyllä parlamentin kovasti arvostamaa. Aivan niin kuin oikein on todettukin, kun ajatellaan äh, työtä, jota on tehty vuonna 2018 vuosikertomuksessa, niin siitähän nyt tänään on kyse. Me olemme jo aiemmassa vuosikertomuksessa todenneet, että avoimuusrekisteri äh, pitäisi nyt vihdoin viimein saada äh, velvoittavalla tavalla käyttöön. Näin voisimme kuroa umpeen ne lobbauksessa olevat aukot, joita vielä on olemassa. Meidän on oltava paljon tiukempia lobbauksessa ja otettava paremmin huomioon eturistiriidat. Tarvitaan myös huomattavia muutoksia kaikkiin päätöksentekomenettelyihin niin, että saataisiin avoimuutta ja tilivelvollisuutta jos von der Leyenin komissio haluaa todella nyt muuttaa kurssia verrattuna aiempaan komissioon, Junckerin komissioon, niin haluan esittää nämä pyynnöt. Oikeastaan tässä on ainoa kielteinen kommentti tässä äh, vuosikertomuksessa ja mietinnössä, joka liittyy äh, keskuspankkien katson, että tulisi olla kielto EKPn eh, jäsenille osallistua tällaisiin eh, suljettuihin eh, järjestöihin. Tämä pätee nimenomaan EKPhen ja sen johtokuntaan. Kiitos kollega Evi. Sitten kollega Agius Saliba. Yksi minuutti. Kiitos. Haluaisin onnitella rouvan O'Reillyä uudelleen valinnasta. Tämä oli todellinen luottamusäänestys. Hän on selvästi tehnyt hyvää työtä tultuaan uudelleen valituksia. Hän on kaikin tavoin parantanut Euroopan kansalaisten pääsyä asiakirjojen äärelle ja, ja tiedon saantia. Ja vuosikertomus toi esille hyvin tärkeän asian, nimittäin vammaisten henkilöiden kohtelun EUn yhteisessä sairausvakuutusjärjestelmässä. Ja myöskin komission tulisi noudattaa saamaansa suositusta, että, oike- että noudatetaan YK yleissopimusta vammaisten oikeuksista, kun puhutaan tästä yhteisestä sairausvakuutusjärjestelmästä. Ja on hyvä, että myös EPSON, siis henkilövalintatoimiston toiminnasta pitää saada lisää tietoa ja avoimuutta, kun kyse on henkilövalinnoista. Ja kandidaatit voisivat jatkossa tehdä enemmän tietokoneperusteisia testejä, koska ne ovat objektiivisia. Sitten haluaisin kiittää myös Judyä. Hän oli meidän koordinaattorimme valiokunnassa, tehnyt tämän asian kanssa töitä. Ja Judyä kiitän Curtin Darlingia lämpimästi. Hän on tehnyt todella hyvää työtä ja me jäämme sinua kaipaamaan. Kiitos sitten kollega Benifei, yksi minuutti. Euroopan parlamentti tässä vuosikertomuksessa jälleen kerran onnittelee oikeusasiamies Emilio O'Reillyä ja koko hänen toimistoaan sitä erinomaisesta työstä, jota siellä on tehty. Kansalaiset ovat saaneet oikeusasiamiehessä erinomaisen liittolaisen kumppanin hallinnon parantamiseksi EU:ssa avoimuus, päätösten selkeys sekä kansalaisille tarjottavan palvelun laatu ovat tärkeitä. Haluan toivottaa hänelle jatkossakin hyvää työtä nyt uudella kaudella ja haluan rohkaista häntä jatkamaan työtään päättäväisesti näiden tärkeiden aloitteiden pohjalta niin, että voitaisiin päätöksentekoa ennen kaikkea neuvostossa parantaa. Kaikki huonon hallinnon tapaukset täytyy kitkeä. Muistutan Selmayerin pääsihteerin valinnasta. Näiden vuosien aikana olemme tehneet yhteistyötä, jotta eh, Euroopan unionin toimielimissä voidaan nämä äm, ikävät tapaukset, jotka viittavat korruptioon, ä, kitkeä. Ei saisi olla tällaisia ilmaisia harjoitteluita, joista ei koskaan makseta palkkaa. Kiitos kollega Benifei. Ja sitten Prospisil aloittaa puhe, puhu, ja kierroksen ilman puheenvuoropyyntöjä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Keskustelun lopuksi haluaisin ottaa esille, että tuen tätä mietintöä ja aivan erityisesti yhtä artiklaa, joka ei ehkä tunnu niin kovin merkittävältä ja olennaiselta, mutta se on kuitenkin hyvin tärkeä. 47 artikla on kyseessä. Siinä puhutaan ehdosta tehdä toim, työ, työtä oikeusasiamiehen virastosta, moraalinen eh, kunnollisuus, mahdollisuus ja tehdä työtä. Tämä voi tuntua muodollisuudelta, mutta nyt kun olemme todistamassa tärkeää keskustelua sekin tasavallassa, niin tämänhetkinen presidentti eh, eh, ehdottanut että oikeusasiamieheksi pitäisi ottaa henkilö, joka on tehnyt yhteistyötä kommunistisen hallinnon, kantaa, hallinnon kanssa ja syyttäjien kanssa, jotka toimivat siinä aikana. Olen kovasti tyytyväinen nähdessäni, että Euroopassa me, me pidämme kiinni ei vain ammattipätevyydestä, vaan myös henkilökohtaisuudesta, rehellisyydestä, sopivuudesta. Se on hyvin tärkeää. Kiitos. Kiitos ja Lopez Aguiar. Kiitoksia puhemies Viiland, varapuheenjohtaja Seskovits, oikeusasiamies O'Reilly. Käytän nyt puheaikaan, puheaikani siinä, että myös haluan osoittaa arvostukseni oikeusasiamiehen tehtävää kohtaan. Ja erityisesti haluan onnitella teitä uudelleen valinnastanne joka tapahtuu täällä Euroopan parlamentissa. Teillä on nyt viisi uutta vuotta virassa. Tämä osoittaa, että teidän työtänne arvostetaan. Näin voidaan lisätä avoimuutta, asiakirjojen julkisuutta, vaikkakin asetusta kyllä tässä asiassa vielä pitää päivittää. Työ on tavallaan jäänyt jumiin ja sitä on, sen edistys on estetty huolimatta live-valiokunnan ponnisteluista, johon itse valiokuntaa. Mutta työtä on kuitenkin paljon jäljellä, että voidaan varmistaa se, että eturistiirrot ja häviyskysymykset äh, häviävät kuviosta ja että pyöröovi-ilmiö unohtuu ja jäi sivuun ja tiet tiettyjen teollisuuksien toimintatavat sopivat yhteen YK vammaissopimuksen kanssa viittaan lääketeollisuuteen ja hyviä käytännössääntöjä toteutetaan. Kiitoksia. Kiitos kollega Lopez Aguiar. Ja tämä päättää Catch the Eye-menettelyn ja viime, viimeiseksi annan vielä puheenvuoron komissaari Sefkovitsille ja sen jälkeen oikeusasiamiehelle ja esittelijälle. Kiitos arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, Rova O'Reilly. Aluksi haluaisin kiittää Euroopan parlamentin jäseniä käydystä keskustelusta tässä. Äh, herra Teres aloitti äh, tiivistämällä oikeastaan kaikkien tunnot. Kaikki halusivat kiittää lämpimästi rouva O'Reillya. Komissiokin yhtyy näihin kiitoksiin. Tässä on tehty todella hyvää työtä. Ja rouva Toomille voisin vakuuttaa, että jos sitten äh, tällaisia äh, PETI-valiokunnassa voimme käydä keskustelua juuri komission toiminnasta ja siitä, että pitäisikö joku panna viralta sitten joissakin tapauksissa. Ja sitten haluaisin äh, kiittää niitä henkilöitä, jotka ottivat esille Äh, tämän komission pääsihteerimenettelyn. Nyt uusi pääsihteeri on, menet, on valittu täysin kaikkien äh, taiteen sääntöjen mukaan ja uusi pääsihteeri on erinomainen henkilö tehtävässään. Ja lopuksi haluaisin todeta vielä, että komissio jatkuvasti pitää huolta siitä, että hallintomme on hyvää ja me teemme työtä kanssanne tulevaisuudessakin varmistaaksemme, että noudatetaan perusoikeuskirjan 41 artiklan yksi kohtaa, että sitä kunnioitetaan täysin. Kansalaiset, yritykset ja yhteisöt, joiden kanssa komissio tekee yhteistyötä, voivat saada takuut siitä, että me harjoitamme hallintoa hyvällä hallintotavalla ja avoimella tavalla. Euroopan komissiossa ja haluaisin korostaa myös sitä, että me jatkuvasti olemme yhteydessä Euroopan oikeusasiamieheen ja jatkuva yhteydenpito parantaa työtä päivittäin ja haluamme yhdessä tarjota kansalaisille mahdollisimman korkean hallinnon laadun tason täysin puolueettomasti, riippumattomasti jatkamme tätä työtä. Päätöslauselma ja sitten petivaliokunnan laatima vuosikertomus – osoittaa, että toimielimet ja elimet tekevät hyvää yhteistyötä. Tässä tuodaan esille myös kohtia, joissa voidaan parantaa. Ja tulevien viikkojen aikana komissio tutkii tätä päätöslauselmaa, ottaa nämä suositukset onkeensa ja jatkaa tältä pohjalta. Ja haluaisin kiittää myös tässä yhteydessä Rova Curtin Darlingia ja muita yhdistyneen kuningaskunnan edustajia, jotka ovat tehneet väsymättömästi työtä Euroopan hyväksi, kovasti työtä. Arvostamme sitä kovasti ja tulemme teitä kaipaamaan. Kiitos. Kiitos komissaari Sefkovits. Oliko työjärjestys kysymys? Thank you, Marosh. Uh, may I just speak? Um... Kiitoksia Maros. Kiitoksia kaikesta, mitä teit, olet tehnyt vihreän kehityksen ohjelman eteen ja energianiukkuuden kohdalla. Ja haluaisin sanoa, että haluaisimme määritelmän energianiukkuudelle teiltä ja kollegoilta tällä kaudella, mutta vakavissani. Kiitoksia todellakin kaikesta, mitä olet tehnyt haavoittuvaisten kansalaisten eteen. Arvoisa kollega, tämä nyt ei ollut varsinaisesti työjärjestyskysymys, mutta koska teillä nyt on tällainen erityistilanne päällä, niin annoin teidän käyttää tämän tärkeän puheenvuoron. Sitten vielä oikeusasiamies O'Reilly, olkaa hyvä. Um, thank you very much indeed. Uh... Kiitos puhemies. Kiitos teille kaikille. On inspiroivaa kuunnella sitä, tukea ja niitä ajatuksia, joita parlamentti minulle tässä vaiheessa välittää. Mielelläni jatkossakin keskustelen kanssa, kanssanne näistä kysymyksistä tulevina kuukausina ja vuosina. Edustaja Kirsten Charling, useinkaan irlantilainen ei ilmaise eh, surunsa siitä, että britti lähtee pois, mutta tässä tapauksessa täytyy kyllä sanoa, että olemme surullisia. Haluan myös kiittää teitä erinomaisesta tuesta ja yhteistyöstä virastoni kanssa ja yleisesti oikeusasiamiehen äh, viraston kanssa viime vuosien aikana. Äh, viime kuukausina ja vuoden aikana tilanne on ollut hyvin äh, stressaava varmasti teille. Olette kuitenkin tehneet työtänne ahkerasti ja pienessä toimistossakin olette säntillisesti työnne hoitaneet. Eli toivotamme teille kaikkea hyvää. Kiitos. Um, uh, Jos vielä tarttuisin muutamiin kommentteihin. Kiitos edustaja Teres teidän kommentistanne ja tekemästänne työstä ja kiitoksistanne minun työtäni kohtaan ja kollegoiden työtä kohtaan. Edustaja Tom, kiitos siitä, että olette pannut merkille vaalimenettelyyn liittyvät kysymykset ja säännöt. Toivottavasti ne eivät ole ongelmana viiden vuoden kuluttua, mutta tästä varmasti täytyy tärkeitä keskusteluja käydä, nimittäin siitä, miten oikeusasiamies valitaan. No sitten aiemman pääsihteerin nimitysmenettely komissiossa. Kyllä, edellinen komissio hylkäsi suosituksen, mutta aivan niin kuin varapuheenjohtaja Sefcovic on todennut, tällä kerralla tilanne on toisenlainen – uuden pääsihteerin nimittäminen on toteutettu aika lailla niiden suositusten mukaisesti, joita me esitimme tutkimuksen yhteydessä. Edustaja Slotowski, olemme äh, kolmikantamenettelyyn perehtyneet. Täytyy katsoa vielä, miten tässä edetään. Ja sitten kansalaisten osallistuminen on aivan elintärkeää, ennen kaikkea EUn legitiimiyden kannalta. Sehän on hyvin pitkälti meidän tekemämme työn perustana. Olen Furoren kanssa samaa mieltä siitä, että tämä asetus on jo vanha asetus, mutta voimme tehdä muutakin kuin vain uusia tämän asetuksen. Asiakirjoja täytyy julkaista, antaa niitä ihmisten käyttöön. Sitten neuvoston avoimuus, kyllä. Työsarkaa riittää, mutta näen kyllä asioiden etenevän tavallaan hieman marginaalinen kysymys liittyy tänne Brysselin ja äh, Strasbourgin kuplaan, mutta nyt siitä on tulo, tulemassa yleisempikin kysymys. Haluan kiittää vielä äh, tuesta avoimuuden edistämiseksi EKPssä ja kaikissa äh, toimielimissä ja virastoissa. Niitä täytyy voida pitää tilivelvollisena paremman avoimuuden kautta. Sitten teknologia. Varmasti huomioimme myös nämä kommentit ja seikat aivan erityisen vakavasti. Viime viikolla oli havaita kun näin mainoksen maksetuista palkallisista harjoitteluista. Tämä koskee minun virastoani ja myös monia muita toimijoita täällä parlamentin työssä. Meni Feihän tähän esitti kommenttinsa. Kiitos vielä kerran siitä, että minut valittiin uudestaan ja tällä tavalla arvostatte myös virkani merkitystä. Kiitos. Kiitos rouva O'Reilly. Ja sitten vielä esittelijä Jaar, kaksi minuuttia. Kiitos. yhteistyö PETI-valiokunnan ja oikeusasiamiehen välillä on ollut erinomaista viimeisen parin vuoden aikana. Ja voidaanko sitten sanoa, että EU olisi kaikki hyvin? No ei nyt ihan. Voimme ainoastaan sanoa, että yhdessä olemme onnistuneet parantamaan tilannetta jonkin verran, joten jatketaan tällä hyväksi havaitulla linjalla. Paljon työtä on tehtävänä, ryhdytään toimiin, kääritään hihat ja petivaliokunta tukee oikeusasiamiestä kaikin tavoin sen tekemässä tärkeässä työssä, että saadaan lisää avoimuutta valintamenettelyihin ja muuhun. Ja haluaisin minäkin sanoa sen, että olen todella pahoillani, että Rova Curtin, Darling ja muut brittikollegat lähtevät tästä talosta. Minä olen hänen kanssaan tehnyt paljonkin yhteistyötä. On todella ikävää, että lähdet täältä nyt. Ja on ikävää, että tässä on tehty ainakin minun mielestäni vääriä päätöksiä Britanniassa, mutta toivottavasti äh, yhteytemme säilyy. Ja huomenna tämä toimintakertomus sitten hyväksytään, se saanee laajan tuen taakseen ja tämä antaa sitten hyvän mandaatin myös tämän vahvan yhteistyön jatkumiselle. Kiitos. Dank. Kiitos kollega Jaar. Keskustelu päättyy ja tosiaan kuten kuulimme äänestys tapahtuu huomenna. Ja sitten vielä esityslistalla komitean menettelyn yleisten periaatteiden uudistaminen komission julkilausuma. Ja tässäkin yhteydessä haluaisin muistuttaa teitä, että sähköisiä välineitä voidaan käyttää, jotta voidaan pyytää puheenvuoroa kätsti the menettelyssä ja sinistä korttia pyydettäessä. Ja sitten sitten aloitetaan keskustelu. Komissaari Sefcovic komission puolesta, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, ensin haluaisin kiittää teitä tilaisuudesta keskustella teidän kanssanne komiteamenettelyn puitteista. Lissabonin sopimus otti käyttöön eroon delegoituiden täytäntömuun säädösten välillä ja tältä pohjalta yhteislainsäädäntö hyväksyvät, hyväksyvät asetuksen asiasta. Siinä asetetaan, miten jäsenvaltiot voivat kontrolloida komissiota, kun se käyttää täytäntöönpanoa valtaansa, mutta myös parlamentilla neuvostolla on oikeus saada täysin tietoa täytäntöönpanosäädösluonnoksista. Siinä myös mm, annetaan valvontaoikeus tilanteissa, joissa komissio ylittäisi täytäntöönpanovaltuutensa. Mielestäni voidaan sanoa oikeutetusti, että asetus täyttää tehtävänsä. Miksi? Sen takia, että vuonna 2018 valiokunta komiteat antoivat tu, yli tuhanteen lausunto, mitään kielteisiä lausuntoja ei ollut, ei ollut 33 e, ei lausuntapausta vuonna 2018. Tämä tarkoittaa sitä, että ei ollut mitään määräenemmistöä, joka puolsi tai oli vastaan luonnosta vartaan komiteassa johtuen siitä, että oli erilaisia kantoja jäsenvaltioissa tai äänestettiin tyhjää. Aivan erityisissä tapauksissa vetomuskomitea pitää kuulla tällaisissa tapauksissa, kun ei ole kannanottoa. 2018 näin tapahtui 12 täytäntöpanosäädöstä säädösluonnoksessa, mitä tulee kuluttajapolitiikkaan ja terveyspolitiikkaan. Kaikissa näissä kahdessa tapauksessa vetoomusvaliokunta ei antanut lausuntoa kannanottoa juuri rajallinen määrä tapauksia on johtanut keskusteluun erityisesti sen takia, että tähän mennessä Nämä ovat olleet poliittisesti herkkiä kysy- kysymyksiä, kuten GMO eh, tai vähemmässä määrin, kun pitäisi hyväksyä aktiivisia aineita kasvinsuojeluaineissa. Kun vetomuskomitea ei myöskään ole lausuntoa, niin silloin komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädökset, on ehdotettu logiikka-asetuksessa koskien komitologiaa ei voi hyväksyä äh, säädöstä, jos sitä vastaanotettu lausunto. Tämä on ollut johtava periaate komitologisessa alusta lähtien ja se osoittaa, että täytäntöpano on toiminut tehokkaasti. Mitä tulee sitten 12 täytäntöpanosäädökseen terveyden ja kuluttajasuojan alueella, juridiset puitteet velvoittavat oikeastaan komission tekemään päätöksen, joka perustuu menettelyyn vaatimukselle ja vahvalle näytölle. Tässä, näissä tapauksissa, kun puuttui määrä enemmistöä komiteassa, komissio oli juristi velvoitettu joskus tekemään hyvin epäsuosittuja päätöksiä. Junckerin komissio päätti ehdottaa prioriteettikysymyksenä muutosta sääntöihin ja esittää kohdennettuja muutosesityksiä siitä, miten vetomuskomitea toimii tarkoituksena mahdollistaa suurempi vastuuvelvollisuus jäsenvaltioissa koskien päätöksentekoprosessia. Er, ensinnäkin haluttiin laskea määräenemmistö jäsenvaltioiden kesken, jotka ovat läsnä tai jotka ovat edustettuna ja jotka eivät sitä tyhjää, ja tämä tarkoittaa ei tarkoita siis kaikkia että Pitäisi antaa mahdollisuus toiselle asianviennille veto, no, tähän valituskomitean, jotta yksittäiset jäsenvaltiot voisivat äänestää julkisesti vetomuskomitean kohdalla, niin kuin äsken totesimme, ja pitäisi antaa myös mahdollisuus viedä asia neuvostoon, jotta antaisiin ei-sitova lausunto ja antaisiin poliittista ohjeistusta. Mikä sitten tilanne on nyt tässä ehdotuksessa kaiken kaikkiaan käytännössä? Mitään edistystä ei saatu aikaan viimeisen kolmen vuoden aikana, ja neuvoston puolella ei saatu minkäänlaista tukea tälle ehdotukselle parlamentin puolella Oikeusasian valiokunta ei ole vielä esittänyt omaa mietintöluonnostaan ja vain jotkut ovat tukeneet lausunnoissaan tätä ehdotusta. Siksi olen tyytyväinen tämän päivän keskustelun puhemies, koska näin saamme tilaisuuden yhdessä kartoittaa tilannetta kuitenkin meidän pitää olla realistisia ja terheellisiä. Ellei sitten vahvasti ja rohkeasti liikuta eteenpäin, että saadaan tämä asia jälleen liikkeelle, niin on varsin epätodennäköistä, että edistystä saadaan lähitulevaisuudessa aikaan. Uusi komissio tulee ottamaan tämän huomioon teidän näkemyksemme ja päättää sitten loppujen lopuksi, miten asiassa edetään, kun arvioidaan kaikkia vireillä olevia ehdotuksia ennen kuin hyväksytään vuoden 2020 työohjelmakomissiossa. Joka tapauksessa komissio aikoo jatkessakin käyttää kaikkia keinoja hyväksyntä rohkaisi jäsenvaltioita kantamaan vastuunsa komiteologiprosessin yhteydessä ja saamaan aikaan ratkaisun maiden kesken, jotta sellaisen ratkaisun, joka saa mahdollisimman suuren tuen komiteassa. Viittaan joihinkin konkreettisiin kysymyksiin, joilla parannetaan avoimuutta komitean menettelyssä. Mielestäni tämä on myös hyvin tärkeä parlamentille. Varsin pian tulen aloittamaan uuden modernisoidun komitologian rekisterin, rekisterin rekisteri ei liity vain äh, äh, äh, luonnoksiin, vaan annetaan myös tietoa komiteosta niiden kokouksista. Tulen tekemään yhdessä teidän kanssanne työtä ja neuvoston kanssa työtä, jotta varmistetaan se, että ei sitova kriteeri, jotka liittyvät täytäntöpanon säädöksiä, joista sovittiin viime vuonna, että se helpottaisi siis myös todellakin neuvottelut, jos se hyödyttäisi. Komissio on täysin sitoutunut kunnioittamaan näitä kriteerejä, kun se laatii lainsäädäntöehdotuksia ja myös neuvottelun yhteydessä. Äh, tämän rinnalla meidän pitää yhdessä edistää neuvotteluita jäljellä olevien säädösten kohdalla, jotka vielä viittaavat sääntelymenettelyihin, joihin liittyy valvonta. Me olemme varsin onnistuneesti täällä sopineet ensimmäistä paketista viime vuonna, mutta vielä työtä pitää jatkaa, mitä tulee tähän jäljellä olevaan osaan pakettia. Odotan nyt teiltä mielipiteitä tästä asiasta, koska tätä kautta varmasti saamme apua ja voimme viedä loppuun komission työohjelman tältä vuodelta. Kiitoksia. Kiitos komissaari Sefcovic. Sitten kollega Sayer, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. I'm not sure whether the Mikrofoni ei ilmeisesti ole päällä. Yes. Mr. President, I would... Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää komission edustajaa näistä sanoista. Äh, viime toimikauden lopussa saimme aikaan yllättävääkin edistystä, erityisesti komitologian muissa osissa, mutta tässä asiassa ei päästy eteenpäin. Oikeusasian valiokunta on aloittamassa työtä tämän pohjalta. AFKO, INTE, ITRE ja muut valiokunnat ovat antaneet jo oman lausuntonsa ja lausunnot korostavat sitä, että komitologiamenettely täytyy pitää ennallaan, koska se toimii hyvin, mutta avoimuutta pitäisi edistää entisestään. Ja erityisesti jurivaliokunta äh, keskittyy näihin ja myös sitten poliittiseen avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen. No sitten kun on näitä näkyviä tapauksia, niin se, että jäsenmailla ei ole selkeää kantaa, niin silloin poliittinen vastuu tehdä päätös on komission harteilla. Ja tällöin sitten tätä ei voida tehdä hyväksyttävästi ilman jäsenmaiden tukea. 2007 tämä yritettiin jo korjata, mutta nyt meidän täytyy todeta se, että jotkut jäsenmaat ovat osoittaneet vastustusta reformiin neuvostossa ja tämän uudistuksen tulevaisuus vaikuttaa nyt epäselvältä. Ja olen pahoillani siitä, että tässä jotkut jäsenvaltiot jarruttavat uudistusta, vaikka, vaikka kaikki tietävät, että uudistuksen tarve on ilmeinen. Kiitos kollega Sayer. Sitten Äh, herra Kobits esittää sinistä korttia tai kysymyksen kollega Sairille. Siis äh, hyväksyttekö kysymyksen kollega Korbitilta? Äh, Edustaja Sayer, ettekö ole samaa mieltä, että jos jäsenvaltiot ja parlamentti ovat antaneet komissiolle valtuutuksen tehdä päätöksen silloin, kun jäsenvaltiot eivät pääse sopimukseen, eivät pääse yksimielisyyteen, niin että lainsäädäntöä täytäntöön pannaan silloin, kun me olemme sen hyväksyneet. Ja jos neuvosto ei pysty tavalla tai toisella sopimaan asiasta, niin silloin komission täytyisi kantaa vastuunsa ja tehdä päätös. Loppujen lopuksi Kyse on komissiosta, joka on vastuussa tälle parlamentille. Se on tilivelvollinen parlamentin edessä. Eli komission pitää tehdä päätös, eikä äh, pyrkiä irrottautumaan poliittisesta vastuusta tämän ehdotuksen kautta. Yes. Well, I'm not against that. Niin, en ole tätä ratkaisua vastaan. Voisin yhtä hyvin tukea tätä, mutta tällä hetkellä olemme ymmärtäneet, että neuvostossa asia ei mene eteenpäin. Ei ole mennyt moneen vuoteen. Tämä on tosiasia ja voimme yrittää painostaa asiaa etenemään, voimme tukea tätä ajatusta vahvasti, mutta minä olisin pikemminkin taipumaan Sefkovitsin kannalle, että yritettäisiin lähteä siltä pohjalta etsimään ratkaisua erityisesti kiinnitään huomiota kohtiin, joissa voidaan avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta lisäämään. Ja valiokunnatkin ovat tätä mieltä, muut valiokunnat. Sitten kollega Follat, kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari. Tässä keskustelussa täytyy pitää mielessä kaksi tärkeää periaatetta, vastuuvelvollisuus ja avoimuus. Kuten komissaari tässä jo sanoi, niin tämä on poliittisesti hyvin arkaluonteinen asia. Tässä on paljon sellaisia asioita, jotka vaikuttavat suoraan kansalaisten